Buongiorno colleghe e colleghi. Hyvät kollegat, no niin, nyt minä kerron teille, että me olemme nyt me olemme saaneet Romanialta pyynnön Adrian Severinin parlamentaarisen koskemattomuuden poistamiseksi ja tämä on lähetetty Tämä pyyntö on lähetetty Romanian korruptiovastaisesta yksiköstä ja meidän, arti, meidän, siis, meidän työjärjestyksemme artikla 6 mukaisesti tässä juuri valiokuntaan pyydetään puuttumaan, puuttumaan asiaan ja me olemme saaneet myös Alfanol. Onko teillä tähän sanottavaa? Presidente, prima di iniziare i voti, vorrei... Puhemies, Eh, nyt ennen kuin äänestys alkaa, haluaisin käyttää minuuttia hyväkseni muistutaakseni parlamenttia siitä, että kaksi vuotta sitten neuvostossa eh, on, on, oli maanjäristys, jossa mm, menehtyi useita ihmisiä, ja tästä asiasta haluaisin muistuttaa kaikkia euroedustajia. Ja tästä tehtiin tammikuussa video, Läkylän kansalaiset odottavat eurooppalaisilta päättävästä vastausta. Kiitoksia. Kiitokset Alfano. Minä kyllä muistin tämän ja tästä aamupäivän keskustelussakin muistiin tämän. Hyvä, kun otitte tämän kuitenkin esille täällä myös julkisesti tämän järkyttävän tapahtuman. Nyt sitten Sassoli. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, eilisiltana, eilisiltana Välimerellä tapahtui jälleen kauheita Afrikasta tulleita maahanmuuttajia hukkui matkalla Italiaan. 130 ihmistä on kateissa. Yli 30 kuollutta ihmistä on jo poimittu merestä. Nyt on kyse miehistä, naisista ja lapsista. Kyse ei ole lukumääristä, vain ihmishengistä. Nyt viranomaiset ovat liikaa vitkuteet. Euroopan täytyy vihdoinkin ryhtyä toimiin. Kansainvälinen Eurooppa, demokraattinen Eurooppa, toivottavasti nyt osoittaa myötätuntoa näitä ihmisiä kohtaan. Ja toivottavasti nyt voisimme järjestää yhden minuutin hiljaisen hetken näiden maahanmuuttovirtojen uhrien muistamiseksi. No, Kiitokset Sassoolille aivan varmasti. Näin voimme toimia. Nyt vain pyytäisin, että järjestäisimme tämän minuutin hiljaisuuden uhrien muistoksi. Tahtoisin antaa puheenvuoron vielä tätä ennen. President. Dear colleagues. Kiitos puhemies. Hyvä, että kollegat. Olemme juuri saaneet tiedon, että Libyasta laiva on haaksirikkoutunut Välimerellä. Kuolleita ihmisiä on meressä ja yli 150 ihmistä on kadonnut miltei vuosi sitten. Tämä parlamentti hyväksyi päätöksen, joka liittyy hätätoimiin silloin, kun on kyse pakolaisten suojelemisesta silloin, kun he ovat joutuneet aseellisten hyökkäysten kohteeksi, niin kuin esimerkiksi Libyan sisällissodan yhteydessä. Tuota päätöstä nyt ei ole vihdoinkaan, ei vieläkään ole hyväksytty. Neuvosto edelleenkin viivyttelee. Viime vuonna esitettiin, viime kuun, kuussa esitettiin suullinen kysymys neuvostolle asiasta. Nyt on kyse ihmishengistä. Valitettavasti on sanomattakin selvää, että olisi vihdoinkin tehdä asialle. Vihdoinkin syytä tehdä asialle jotain. Kollega Sassoli. Kiitokset tästä. Niin, Sasolin pyyntö, pyynnön mukaisesti nyt järjestämme minuutin hiljaisuuden uhrien muistoksi, viime yön uhrien muistoksi. Prego. Prego, Point of order. Oui. Signor Presidente. Prego. Edustaja vingt secondes simplement monsieur le président pour euh, puheenjohtaja vain 20 sekuntia tahtoisin tässä poliittisesta korrektiudessa huomauttaa seuraavaa. Te olette vastuussa, täydisessä vastuussa näistä kuolleista, kun annetaan kaikenlaista turhaa toivoa läpi Euroopan, läpi maailman siitä, että me olemme mukamas valmiita ottamaan kaikki nämä ihmiset vastaan. Se, ne ovat teidän vastuullanne Kollegi, passiamo alla votazione. No niin, hyvät kollegat, nyt käymme äänestämään. Relazione dell'onorevole. Ensiksi äänestämme Jertsetievskan mietinnöstä. No niin, nyt ryhdymme äänestämään. Muscardini, olkaa hyvä. Prego, faccia presto. Era un po' che chiede... Kiitoksia puhemies. Halusin esittää puheenvuoron puhemies, koska halusin sitten kysymyksen. Kuinka monta minuutin hiljaista hetkeä täytyy järjestää ennen kuin saamme yhtenäistä eurooppalaista maahanmuuttopolitiikkaa? Nyt me emme voi kyllä avata tästä keskustelua valitettavasti. Keskustelua on käyty jo eilen tästä asiasta, joten nyt me käymme äänestämään tämän yksinkertaisetun järjestelmän mukaan. Nimenhuutoäänestys äänestys alkaa.